työjärjestyksen mukaisesti. Olen saanut ALDE-ryhmältä nimityksiä äh, valiokuntaan ja valtuuskuntaan. Nämä nimitykset löytyvät tämän istunnon äh, pöytäkirjasta ja jos äh, huomioita ei ole